Herra Mikolasik, hyvät kollegat, minulla on ilo kertoa teille, että meillä on täällä valtuuskunta Mauritaniasta. He istuvat tuolla virallisessa äh, katsomossa lehterillä. Tervetuloa. Tätä johtaa El Arbi Oud Ali ja he ovat täällä tavattaakseen Euroopan parlamentin jäseniä, joten vielä kerran – Tervetuloa Brysseliin, tervetuloa meidän parlamenttiimme. Suhteet Euroopan unionin ja Mauritanian välillä ovat hyvin tärkeät Euroopan parlamentille. Ja ne ovat Euroopan parlamentin jäsenten ja Mauritanian parlamentin jäsenten vuoropuhelun kiitos tämän vuoropuhelun ja sitä kautta on saatu aikaan myös uusia yhteistyön alueita Mauritanian ja EUn välille.